Madame la Présidente, chers collègues, je vais vous demander... Hyvät kollegat, pyydän teitä istutumaan. Ryhdymme äänestämään. Est-ce que tout le monde est prêt? Ovatko kaikki valmiina? Ei aivan vielä. Istuutukaa, olkaa hyvät. avez l'heure euh, s'il vous plaît. Chers collègues, nous allons... Hyvät kollegat, ryhdymme äänestämään. Ensimmäisenä Albrechtin suositus yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä. Tarkistuksia ei ole eikä myöskään hylkäämisehdotuksia ole tehty. Näin ollen katsomme, että tämä ehdotus on hyväksytty. Edustaja Albrecht, halusitte käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you. Dear colleagues. Kollegat, kollegat, kaksi virkettä vain. Tämä Euroopan tietosuoja-asetuksen hyväksyminen on valtava askel